Okay, we start. Aloitamme iltapäiväkokouksen. Käsittelemme ensin yhteisen kriisiratkaisuneuvoston jäsenen nimittämistä. Pedro Machalon toivotan tervetulleeksi. Häntä ehdotetaan Euroopan kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi komission toimimisesta. Meidän kuulemisemme tänään noudattelee artiklaa 56 SRM-asetuksesta, jossa sanotaan, että neuvosto hyväksyy täytäntöönpanosäännöksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan neljän pääjäsenen valinnaksi kriisinratkaisuneuvostoon komission ehdotuksen seurauksena. Seuraava prosessia sovelletaan tässä näkemysten vaihdossa. Ensin on alustus Marchadolta, noin viiden minuutin mittainen. Sen jälkeen neljä minuuttia kysymyksiä ja vastauksia, se on mahdollisuus myös sitten esittää seurantakysymyksiä samassa aika rajoissa. Jokaisella poliittisella ryhmällä on oma aikansa. Ja jos meillä on riittävästi aikaa, niin sitten Puheenvuoroja saa kahden minuutin mittaisia ottaen huomioon poliittisten ryhmien painoarvon. Eli jos haluatte, niin Marciado voi myös sitten esittää mahdollisesti maksimissaan kahden minuutin pittaisen loppulausunnon. Pedro, Pedro Marciado, saatte puheenvuoron. So, dear chair, honorable... Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, on todellinen kunnia saada tänään olla täällä ehdokkaana yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi. Tämä tehtävä on erittäin tärkeä Euroopan unionissa ja se on tärkeä, kun halutaan tarjota demokraattista legitimiteettiä aion ottaa esille kriisiratkaisujärjestelyn ja sen jälkeen kerron omasta urastani ja siitä, miksi olen hakenut tähän työhön. Yhteisen kriisiratkaisumekanismin myötä kriisiratkaisuneuvosto on tärkeä osa pankkiunionia. Vaikka edelleenkin haluamme täydellisen talletussuojajärjestelmän, tämä ei ole häirinyt eikä sen tulisi häiritä toimintaa muissa pilareissa. Ja olemme vieneet eteenpäin kriisiratkaisujärjestelyä direktiivin puitteissa, kuten myöskin kriisiratkaisumekanismin myötä. Olemme saaneet ottaa käyttöön erittäin lyhyessä ajassa täysimittaiset mekanismit, joka taas on johtanut hyvään edistykseen tällä alalla. Päätöksenteko on myös ihan muutamassa vuodessa. Mutta kriisiratkaisu ei kuitenkaan toimi tyhjiössä. Jotta se toimisi hyvin, se tarvitsee oikeudelliset puitteet, jotka toimivat. Otan esille niitä haasteita, jotka tässä mielessä ovat edessämme. Ensinnäkin meillä on ympäristö, jossa toimimme, jossa kriisiratkaisu on kansallisella puolella silloin, kun pankit saattavat olla romahdustilassa. Ja puutteet lainsäädännössä tässä suhteessa ovat aivan selkeitä. Tämä johtaa myös siihen, että kriisinratkaisujärjestelyitä on jouduttu muokkaamaan. Ja kun tarkastelemme esimerkiksi maksukyvyttömyysmenettelyitä, niin me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä eurooppalaisella tasolla. Toiseksi talletussuojajärjestelmän kehitteleminen niissä pankkiryhmissä, jotka eivät vastaa tätä julkisen edun testiä, on otettava esille. Ja meidän tulisi käydä keskustelua tästä, jotta voitaisiin ottaa esille myös muutkin näkökulmat. Kolmanneksi likviditeetti kriisiratkaisussa on erittäin suuri haaste tällä hetkellä, jotta tämä järjestely tulisi tehokkaasti täytäntöön pantua kriisiratkaisun jälkeiset päivät ovat äärimmäisen tärkeitä, kun halutaan taata kriittisten toimintojen olemassaolo myös suhteessa velkojiin markkinoilla. Kriisiratkaisu tapahtumin jälkeen pankeilla on tiettyjä puskureita, mutta niillä saattaa puuttua pääomaa, jotta ne voisivat toimia riittävästi. Ja näin ollen tällainen varajärjestelmä todennäköisesti ei toimi riittävästi eikä vastaa sitä likviditeettiä, jota vaadittaisiin. Ja siitä syystä likviditeettifasiliteetti on äärimmäisen tärkeä. Neljänneksi pankkipaketti koko tässä puitteistossa tuo hyvän ratkaisun tilanteeseen. Kun me pyrimme mukauttamaan suunnitelmia, niin nämä suunnitelmat ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voimme vastata niihin puutteisiin, joita tietyillä pankeilla on. Tämän tulisi kulkea käsi kädessä sen kanssa, että pyritään tunnistamaan mahdolliset puutteet ja pureutumaan niihin. Viidenneksi Ja kun tarkastelemme näitä eri vastuualueita, joita pankkeilla on, niin äh, ne ovat tärkeässä asemassa. Näiden vastuiden laajuus vaikuttaa myös pankkien toiminnan tehokkuuteen ja samalla niitä ei kirjata pankin taseeseen. Eri vastuualueet, jotka seura- ovat seurausta oikeudellisista toimista, saattavat myös vaikuttaa pääomatarpeisiin kriisinratkaisun jälkeen. Lisäksi meidän täytyy oppia kansallisten kriisinratkaisuelinten aiemmista kokemuksista. Eurooppalainen puitteisto tässä suhteessa ei ole pelkästään juridinen toimija, vaan sillä on tärkeä asema kriisiratkaisun etenemisessä ja siinä edesauttavat myös kansalliset viranomaiset. Miksi, hyvät kuulijat, olen sitä mieltä, että sovin hyvin tähän työhön? Olen työskennellyt pankkisääntelyn parissa vuodesta 2001 keskittyen valvontaan ja sääntelyyn sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Kautta urani olen ollut mukana erilaisissa tehtävissä ja olen ollut mukana erilaisissa hankkeissa ja ympäristöissä toimimassa. Varsinkin vuonna 2001 jälkeen ammattikokemukseni on erityisesti liittynyt valuuttaunioniin ja myös kriisiratkaisuun viime aikoina. Erityisesti olen kiintynyt kriisiratkaisuun, koska se on ollut osa työtäni viimeisen vuosikymmen aikana. Olen ensinnäkin ollut koordinoimassa tätä työtä, kun olin valtiovarainministeriössä töissä Portugalissa. Ja otimme käyttöön tällaisen puitteiston yhtenä ensimmäistä maista Portugalissa. Minulla oli myös mahdollisuus täytäntöönpanna näitä sääntöjä käytäntöön. Lyhyt kokemukseni yksityisellä sektorilla on mahdollistanut sen, että olen voinut aivan alkutekijöistä luonnostella Andorran yhden suurimpien pankkien rahapesupaljastuksen. Ja olemme kaikissa näissä eri tapauksissa saaneet aikaiseksi myönteiset tulokset ja kyenneet olemaan mukana kriisiratkaisu toiminnassa. Näin ollen kriisiratkaisu on ollut äärimmäisen tärkeässä osassa uraani. Se on mahdollistanut sen, että olen ollut mukana varmistamassa osakkeen osa, mm, omistajien ja mm, äh, muiden omistajien asemaa Tähän me emme olisi tehokkaasti päässeet, jollei kriisiratkaisua taata kautta toiminnan ja kautta tällaisen erittäin vankan puitteiston. Urani on antanut minulle monimuotoisen, monialaisen kokemuksen ja ammattikokemukseni siis on erittäin pitkältä ajalta. Uskon, että se kokemus, jota olen saanut, EKPssä ja Portugalin valtiovarainministeriössä on ollut äärimmäisen tärkeässä asemassa, kun pyrin täyttämään tätä tehtävää yhteisessä kriisiratkaisuneuvostossa. Minulla olisi suuri kunnia saada olla mukana tässä työssä, jotta olisin mukana rakentamassa pankkiunionia. Kiitoksia. Thank you very much. Now we move on to the first Markus Ferber from the... Kiitoksia. Ja sitten Markus Ferber EPPstä ensiksi. Kiitos oikein paljon elämäsaada ja sydämellisesti tervetuloa. Ymmärrättekö Saksan? No, mahtavaa. Pankkien purkamisessa tärkeää on ajatella sitä, minkälaisia vastuita pankeilla on. Usein pankkien pelastaminen on aikapaineen alla ja on hyvin vaikeaa seurata tuota periaatetta no creditor verse off. Jos ajatellaan tehtyjä tapauksia, niin joskus on syntynyt oikeustapauksia. Ja mitä kokemuksia teidän mielestänne on voitu kerätä kriisiratkaisuneuvostoon? Kiitos oikein paljon. Arviointipuitteet on keskeinen osa menestyksekästä kriisinratkaisua, jotta kriisinratkaisu voi syntyä niin kutsutun kriisinratkaisun viikonlopun aikana. Silloin pitää olla kunnolliset menettelyt käytössä. Kriisin menetelmän pitää levätä kunnollisten kriteereiden varaan. Ja periaatteessa ne liittyvät siihen, mikä on reilu arvo. Arviointien tekeminen on tehtävä niin, että vältetään lähellä markkina-arvoa olevaa arviota, kun kyse on kuitenkin pankista, jossa halutaan kriisin ratkaisua. arvon määrityksessä ja minun käsittääkseni yhteisessä kriisiratkaisuneuvostossa on tehty tätä työtä oikeanlaisen arvon muodostukseen liittyen. Eli niin, että kun pankki avaa ovensa ja jatkaa toimintaansa riippumatta siitä, mitä kriisinratkaisun välinettä käytetään – voidaan ajatella, voidaanko kunnolla huolehtia kaikista tapioista, joita on syntynyt, mutta kunnollinen määrä myös uudelleen pääomittamiseen, jotta voidaan jatkaa toimintaa terveeltä pohjalta. Tämä on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan kunnollista arvonmuodostusta. Mutta mikä on sitten se ongelma – joka oli Bankos Santosin tapauksessa esillä, oli se, mistä lähdetään liikkeelle. Yleensä lähdetään pankin taseesta sellaisena kuin se on kriisiratkaisu hetkellä. Eikä se ole useinkaan lineaarista, kun ajatellaan, minkälaisia varoja pankilla on. Eli tämän arviointiviikonlopun aikana. Voi olla niin, ettei pystytä täysin oikein esittämään tätä arviota, joka heijastelee sitä summaa, jota tarvitaan tapioiden kattamiseen ja myöskin summaa, jota tarvitaan uudelleen pääomittamiseen. Päisin yhteydessä juuri oli näin, että pitää edelleen arvioida, seurata näiden omaisuuserien arvoa silloin, kun pankki aloittaa toimintansa uudestaan tämän kriisiratkaisun viikonlopun jälkeen. Siksi on ratkaisevaa, että tarvitaan järkevä lähestymistapa siihen arvioon, joka viikonlopun aikana tehtiin. Eli sopeutuksia tarvitaan edelleen, mutta pitää olla myös joku ajankohta, jolloin tuo arviointi lopetetaan. Saadaan tuo päätökseen tuo työ ja jätetään loppuarviointi markkinoille. Muutamien viikkojen jälkeen pystyimme sitten sulkemaan tuon väliaikaisen pankin avaamisen yhteydessä esitetyn taseen ja sopeuttaa sitä varovasti, jotta pankki pääsi tilanteeseen, jossa saadaan palautettua luottamusmarkkinoilla. Ihan lopuksi nopeasti. Tämä ei liity tilanteeseen, pankkopopulaarin tilanteeseen, joka oli toisenlainen erillinen arviointi. Se on erillinen arviointi, jossa periaatteessa verrataan tilannetta maksukyvyttömyystilanteessa siihen, mikä olisi velkojien asema silloin verrattuna siis siihen, että mikä on tilanne kriisiratkaisussa, mikä maksukyvyttömyystilanteessa. Ja siinä ajatuksena se, että osakkeen omistajat kantavat vastuunsa. Yleensä ei kohdella paremmin kuin maksukyvyttömyystilanteessa. Mutta tämä siinä yhteyd- tässä yhteydessä tuon juuri haaste. Kiitos. Muito obrigado, senhora Presidente. Eh, Dr. Pedro Machado é muito bem-vindo a este Parlamento Europeu. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Machado Euroopan parlamenttiin. Teillä on hyvin pitkä ansioluettelo, paljon kokemusta niin sääntelystä kuin rahoitusmarkkinoissa valvonnasta, sääntelystä ei vain Portugalista, vaan myös laajemmin Euroopasta. Te olette myös asianaja juristi ja näin ollen olette täysin pätevä, se on ihan ilmeistä ja voitte näin asettautua ehdolle tähän tehtävään. Kuitenkin ehkä olisi hyvä tietää, miten te näette pankkikriisin ratkaisun Euroopassa tähän mennessä, kun otetaan huomioon muutokset, joita on tehty? Nämä säännöt ovat hyviä vai pitääkö niitä muuttaa, parata, parantaa, korjata, mitä tulee pankkien kriisin ratkaisuun? Ja kun ajatellaan Portugalin kokemuksia, ajattelen tässä Banco Spiritu Santoa, portugalista pankkia, Tämä kokemus on ollut varsin traumaattinen meidän maallamme ja sitten myös tällainen pioneeritapaus, kun alettiin soveltaa Euroopasta lainsäädäntöä kriisin ratkaisussa ja kysynkin seuraavalla tavalla. Mitä meidän pitää oppia tehdystä virheistä, vaikeuksista, joita oli tämän prosessin yhteydessä? Minkälaisia sääntelypuitteita tarvitsemme, jotta kriisinratkaisuprosessit todellakin vastaavat tarpeita ja voidaan saada pelastettua vakauspankkijärjestelmässä. Kiitos kysymyksestä. Jos aloitan ensin operatiivisista kysymyksistä ja sitten käsittelen laajemmin itse kriisinratkaisukehystä ja puitteita. Voin nähdä, että avain asemassa, kun ra- teidän kriisiratkaisupankin kohdalla on siinä, että säilyttää joustavuuden suhteessa kriisiratkaisusuunnitelmaan. Voi olla tällainen tilanne, joka johtaa pankin kriisinratkaisuun. ratkaisuun se ei välttämättä ole se tilanne, joka löytyy kriisinratkaisusuunnitelmasta. Suunnitelmassa täytyy olla mukana tiettyä joustovaraa ja jotkut hiljattaiset tapaukset osoittavatkin, että aina ei toimi ihan suunnitelman mukaisesti, koska koska kriisinratkaisuun voi sopia paremmin joku toinen järjestely. Mutta hämmästyttävä, tai kor, täytyy korostaa sitä, että kriisinratkaisusuunnitelmassa tarvitaan hyvä näkemys vastuu puolesta pankin taseessa. Tämä on ratkaisevan tärkeää ajatellen sitä, miten kriisiratkaisu itse onnistuu. Jos me emme kykene kriisiratkaisuviranomaisena saamaan tietoomme tarkkaa tietoa koskien vastuusta hyvin, silloin on hyvin vaikea tarkkaan toteuttaa kriisinratkaisua. Erityisesti tässä ajattelen erityisesti sellaista kriisinratkaisua, joka perustuu bail-in sijoittajan vastuun käyttöönottoon. Tämä on olennainen asia, mutta yksi oppi, joka tässä täytyy vetää, on, että on hyvin tärkeää ymmärtää myös, missä määrin vastuut, pankin vastuut tai vastuut, jotka pankki on sijoittanut, kolmansien osapuolten pankki, ei pankkien vastuu, vaan kolmansien osapuolten velat, miten niitä on sijoitettu, pantu, annettu vähittäisijoittajien käsiin. Se voi olla esteenä pankkien purkukelpoisuudelle. Minkä takia? Ensinnä sen takia, että yksittäissijoittajat ovat yleensä tallettajia. Se tarkoittaa sitä, että jos aikoo alentaa tällaisen sijoittajan arvoa, niin se todennäköisesti silloin synnyttää sellaista vastaavaa käyttäytymistä tallettajien keskuudessa, jotka vetävät sitten talletuksensa pois, joten luottamusta, luottamus menetetään. Sitten toinen asia on tietenkin sitten litigaatio, tällaiset ri, ri, ri, riitaistamiset, ri, usein niitä syntyy yksittäisijoittajien kanssa, että se on haitallista ajatella myös pankin asemaa, kun halutaan palauttaa sen värkkyyden luottamus kyseiseen pankkiin. Tämän takia meidän pitää olla hyvin varovaisia MREL vaatimusten kohdalla, että nähdään missä määrin MREL-alaisia vastuita sijoitetaan yksityissijoittajien käsiin ja minkälaista tämmöisen kynnyksen pitäisi olla huomattavan korkealla tasolla niiden sijoittajien kohdalta, jotta hekin sitten pääsisivät tai heitä voitaisiin pyytää ostamaan tällaisia välineitä, rahoitusvälineitä. Sitten laajempaan kuvaan sanoisin, että edelleen meillä on ratkaisevanlaatuinen ongelma, mitä tulee kriisinratkaisu, kriisinratkaisun toteuttamiseen, ja se liittyy pääasiassa tällaiseen epäsuhtaan, joka on yhteisen kriisinratkaisukehyksen ja välillä ja toisaalta missä määrin kansalliset maksukyvyttömyyslainsäädännöt ovat erilaisia maasta toiseen. Erilainen lähtökohta kriisiratkaisussa ei välttämättä vastaa arviota, jonka kriisiratkaisun viranomainen tekee silloin, kun hän on sitä mieltä, että äh, nämä eivät kohtaa toisen. Silloin voitaisiin olettaa, että pankki kansallistasolla likvidoitaisiin, mutta kokemus osoittaa meille myös, että näin ei aina suinkaan käy. Kansalliset maksukyvyttömyyslait voisivat antaa vielä liikkumavaraa likvidaatiolle, ettei se tapahdukaan huolimatta siitä, että pankki on julistettu kaatuvaksi tai todennäköisesti kaatuvaksi. Tällainen epäsuhta voi vaikuttaa kriisinratkaisukehyksen tehokkuuteen ja erityisesti tähän periaatteeseen, että kukaan velkoja saa olla huonommassa asemassa kuin maksukytysmenettelyssä se ei ole mikään perusperiaate, mutta kuitenkin se voisi liittyä myös tähän kriisatkaisuprosessiin. Jano Renew. Thanks, uh, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä tähän viimeisen kysymykseen, jonka otitte esille, joka koski kriisinratkaisua. Onko teidän mielestänne kriisinratkaisu useille vai harvoille? Silloin kun direktiiviä tulkittiin tällä tavalla, ja olen kuullut sen usean otteeseenkin, että kriisin ratkaisua ajateltiin ihan vakio-olettamaksi. Eli se nähdään siinä, että, että viranomaiset eivät pidä siitä, että pelastaa muita, mutta sitten kun kysymys on omasta maasta, niin sitten kuitenkin pelastetaan omia sijoittajia. Jos kriisiratkaisu on tarkoitus soveltaa useisiin tahoihin, niin mikä sen käynnistää ja voidaanko tämä käynnistysmekanismi harmonisoida ja tehdä siitä tiukempi ja puhua siitä, että jokainen pankki, joka kuuluu valvonnan alaisuuteen, otetaan tässä huomioon. Ja oletteko sitä mieltä, että meidän tulisi uudistaa tätä kriisinratkaisupuitteistoa, jotta tähän päästäisiin? Oletteko tyytyväinen itse puitteistoon? Ja eikö näissä äskettäisissä tapauksissa sitten kriisinratkaisun olisi pitänyt olla pääolettamana? Kiitoksia. Niin ihan ydinkysymys koko tästä järjestelystä. Minä mielelläni katselisin tätä kvantitatiivisesta näkökulmasta, että onko tämä useille vai harvoille. Mielestäni puitteisto on siinä maksukyvyttömyysmenettely tai likvidointi on lähtökohtana. Ja jos maksukyvyttömyys ei riittävästi ratkaise kriisiä, niin siinä tapauksessa sitten mennään kriisiratkaisumenettelyyn tai jotta voitaisiin tai säilyttää kriittiset toiminnot, rahoitusvakaus, tallettajien suoja ja niin poispäin. Se, mitä minusta meidän täytyy tehdä, on, että meidän tulee ymmärtää, missä määrin tuo pankki, joka todennäköisesti romahtaa, ei kykene vastaamaan tähän julkisen edun vaatimukseen. Eli pitää katsoa niitä toimintoja, joita tuolla pankilla on markkinoilla tai jäsenvaltiossa ja saattavatko ne edesauttaa rahoitusvakauden säilymistä, jos se likvidoidaan. Minusta tämä on loppujen lopuksi se oleellinen kysymys. Ja tässä tietysti sitten saattaa olla niin, että olemme sitä mieltä, että loppujen lopuksi useimmat pankit eivät tätä kriteeriä täytä. Ja silloin kysymys onkin siitä, että missä määrin tuo likvidointi kansallisten maksukyvyttömyyslainsäädännön pohjalta on tehokas. Ehkä meidän tulisi tähän keskittyä. Ja näin voimme nähdä, että meillä on sitten paljon erilaisia kansallista, paljon erilaista kansallista lainsäädäntöä. Ei pelkästään näiden käynnistysmekanismien kohdalla, mutta myös eri kriteereiden kohdalla on valtavia eroja. Ja tämän pohjalta meidän tulee todella ymmärtää perustavanlaatuisesti sitä, tarvitaanko likvidaatioprosessin harmonisointia niin, että voimme tätä tietä kulkea. Niin onko tämä nyt realistista? Ja jos se sitä ei ole, niin kuten totesin jo alustuksessa, niin meidän tulisi pyrkiä saamaan aikaiseksi ainakin näiden käynnistysmekanismien kohdalla jonkunnäköistä harmonisaatiota. Tämä on oleellista jotta voisimme Ja meidän täytyy katsoa tätä tilannetta ja meillä on perinteinen tämä keskiluokkaongelma, joka on edelleen ongelma Euroopassa ja ehkä tässä suhteessa Ja tässä sitten voisi olla, että yksi kaikkein tehokkaimmista keinoista voisi olla se, että ne pankit, jotka ovat likvidointiprosessissa, niiden kohdalla ne voitaisiin saada poistumaan markkinoilta varainsiirtojen myötä. Kiitos. Now Ernest Urtasun the, eh, from the Greens. Kiitos Ernest Urtasun vihreistä seuraavana. Much for being with us, but... Kiitos paljon, että olette täällä. Muutama kysymys ihan lyhyesti julkisen edun arvioinnista. Onko juridisesti riittävät puitteet tällä hetkellä, koska aikaisemmin on ollut liian tulkinnanvaraa ja tämä on johtanut erilaisiin päätöksiin. Eli pitäisikö olla tiukempi juridinen lähestymis tapa tämän konseptin tulkitsemiseen. Ja toinen liittyy sitten näihin kriisiratkaisusuunnitelmiin. Aikaisemmin olemme nähneet, että edetään liian hitaasti näiden suunnitelmien luomisessa. Mikä olisi teidän ajatuksenne, miten tämä prosessi voitaisiin saada päätökseen nopeammin? Ja sitten sitten kriisiratkaisun yhteydessä, mitä tapahtuu, kun on velkoja, jotka ovat kärsineet? Opinions on that, but what kind of mechanisms could we have put in place in order to compensate? Sitä, että on myyty väärin perustein, eli miten voidaan kompensoida tällaisissa tapauksissa. Kiitos paljon tästä kysymyksestä. Julkisen edun arvioimisesta. Tällaiset konseptit ovat hankalasti tunnistettavissa tai joskus ne, niitä ei pysty ihan oikealla tavalla käsittelemään. Sanon tämän ihan nyt esimerkkinä. Mutta se, mitä meidän todella täytyy nyt ymmärtää, on se, miten pitkälti voidaan arvioida – kriisiratkaisussa julkinen etu niin, että se ei välttämättä noudata samaa ajattelua kuin valtion tukeen liittyvä julkisen edun arviointi. Tässä mielessä toivoisin, että tällainen arviointi tehtäisiin ensin. Miten voidaan ajatella, että tämä sopii tai ei sovi kriisiratkaisuun, mutta sopii valtion etuun. Eli tämä on nähtävä kriisin ratkaisu puitteissa Euroopassa. Lähdettäisiin tästä ehkä liikkeelle. Ja sitten tämän arvion pohjalta, jossa vertaillaan molempia konseptia, voitaisiin laajemman keskustelun pohjalta pyrkiä ymmärtämään, pitäisikö tiukemmin rajata tätä julkista etua. Ehkä tässä on mahdollisuus olla juridisesti tiukempikin arvion yhteydessä, mutta ehdottaisin tätä menetelmää, joka minun mielestäni tuntuisi tehokkaammalta ja järkevämmältä ajatellen tällaisia tapauksia, joita meillä on ollut sitten kriisiratkaisusuunnitelmista. En minä usko, että välttämättä tässä mennään liian hitaasti eteenpäin. Erilaiset suunnittelusyklit meillä on ollut käynnissä yhteisen kriisin ratkaisuneuvoston toimien aloittamisen jälkeen. Ne pankkiryhmät, jotka ovat mukana tässä, ovat täysin kriisiratkaisusuunnitelmien alla, mutta tämä suunnittelusykli, joka lähti liikkeelle tänä vuonna, on ensimmäinen vuosittainen – suunnittelukausi. Ja siinä todella heijastellaan tai otetaan huomioon, mitä erityisesti Emrel-uudistuksia on tapahtunut, mitä on saatu aikaan uusimmassa pankkipaketissa. Eli tässä mielessä minun mielestäni en välttämättä sanoisi, että etenemme liian hitaasti. Voi olla, että jos ajatellaan laajemmin kansallista tasoa vaikka niiden pankkien osalta, jotka ovat kansallisten kriisiratkaisutoimijoiden alla, niin Tällaista moninaisuutta nähdään myös eurooppalaisissa pankkiryhmittymissä ja silti edistystä on tapahtunut merkittävästi. Meillä on hyvin vaihtelevat pankkirakenteet ja suunnitelmien toteuttaminen ei siksi aina ole niin helppoa, kun ajatellaan lineaarisia pankkiryhmittymiä ja, ja muunlaisia rakennelmia, joita pankkiyhtymissä voi olla. Ja siksi tarvitaan ehkä enemmän aikaa kunnollisen kriisiratkaisun aikaansaamiseksi, eikä kaikilla kriisiratkaisuviranomaisilla kansallisella tasolla ole riittäviä resursseja, joten en välttämättä hyväksyisi tuota ajatusta, että etenemme liian hitaasti. Tämä kausi, joka lähtee liikkeelle nyt erityisesti huhtikuusta, on hyvin tärkeä. Sitten väliperustein myynnistä jokainen velkoja, joka on sellaisessa tapauksessa, että väärin perustein on myyty, niin hänen pitäisi saada kyllä korvaus. Se on minun kantani, joka osoittaa mielestäni, no Italian ja Portugalin kokemuksesta nähdään, että tämä on tärkeää, jotta voidaan huolehtia pankin tulevaisuudesta. from Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de voltar à questão uh, de, dos processos de resolução. Eh, e até. Puhuisin kriisiratkaisuprosesseista ja säännöistä, lainsäädännöstä, joka liittyy näihin prosesseihin, koska niin komissio kuin eri asiaan liittyvät sääntelyviranomaiset ovat sitä mieltä, että jokainen kriisiratkaisutapaus on ainutlaatuinen tapauksensa. Mielestäni Tämä on kyllä hyvin ongelmallinen väite. Kun otetaan huomioon, mitä joissakin kriisatkustapauksissa on tapahtunut, näyttävät samanlaisilta tapauksilta kuitenkin niin komissio kuin säätelijät puuttuvat varsin erilaisella tavalla, etsivät erilaisia varsin erilaisia ratkaisuja. Kahdessa Portugalin tapauksessa tapahtui interventio, joka mistä tapahtui väärin perusteinen. Komissio, komissio toimii tässä mielestäni väärin, ei la, sääntele vartin mahdollisia pankin ostajia. Ja haluaisin tietää, Miten te näette, että voitaisiin lopettaa tällainen sattumanvaraisuus, jolla sääntelijät ovat toimineet näissä prosesseissa? Ennen kaikkea silloin, kun veronmaksajat joutuvat loppulaskun maksajiksi, koska sehän ongelmana on tässä pankkiunionissa komissio ja sääntelyt heillä paljon vaikutusvaltaa prosesseissa, mutta sen jälkeen sitten ne maksun saavat itselleen veronmaksajat, eivätkä he, eikä heillä ole ollut mitään sanottavaa kuitenkaan. Sitten seuraavaan kysymykseen, joka liittyy rahoitusmarkkinoihin, eh, niin EKP, parlamenttikomissio ovat olleet kovasti huolissaan Euroopan pankkijärjestelmän hajanaisuudesta Miten voidaan taistella tällaista hajautuneisuutta vastaan pankkijärjestelmässä? Mutta tällainen hajautuneisuus on palvellut siinä, että on rajoitettu rahoituslaitosten liian suurta kasvua tai keskittymiä, ja ettei ulkomaalaisten pankkien vaikutusvalta kasva liian suureksi EUn alueella. Ja sitten olisikin hyvä, että rahoitusalojen, rahoitusmarkkinoiden markkinoiden yhdentyminen ei sallisi sitä, että on sellaisia pankkeja, jotka lopulta luovat enemmän järjestelmän kannalta suuria riskejä. Kiitoksia. Tässä tuli todella relevantteja kysymyksiä. Kiitos asioita. Kiitos kysymyksestä. Siis, siis että kriisin ratkaisu on omat tapauksessa, tai se määritellä jokaisessa tapauksessa erikseen. Sanoin joitakin vuosia sitten, että meidän pitää säilyttää joustoa kriisinratkaisun yhteydessä. Annan kaksi konkreettista esimerkkiä, jolloin saman kriisinratkaisun kohdalla oli oikeastaan voitiin saavuttaa erilaiset tulokset. Bash pankin kohdalla piti ottaa tällainen siltapankki käyttöön. Miksi? Koska ei ole ketään ostajaa. Sehän on tilanne silloin, kun valitaan kriisin ratkaisu, että välittömästi löydetään ostaja, joka voidaan ottaa sitten mukaan tämän epäonnistuvan pankin toimelta. Nyt ei ollut mitään ostajaa, joten jotta säilytettiin rahoitusvakaus ja talletukset turvattiin, niin piti ottaa käyttöön siltapankki. Siis suurin osa vastuista ja varoista siirrettiin vain. Miksi? Koska emme halunneet ryhmän, laajemman ryhmän vastuita tähän pankin sisälle. Tämä oli ratkaisevan tärkeä väline. Esimerkiksi tässä toisessa tapauksessa, jossa olin mukana, mutta se ei liity EU-hun, mutta on merkittävä tapaus, koska sillä oli vaikutuksia muihin tapauksiin, joita sitten tapahtui EU-ssa Andoran viranomaisten kanssa. Se oli erilainen tilanne. Siellä Vincent oli sitä mieltä, että kyseinen pankki oli ongelma rahanpesun kannalta ja meidän piti Siis me perustimme siltapankin, minkä takia, koska meidän piti jokainen talotus arvioida huolella due periaatteen mukaisesti. Jos ei sieltä saatu, niin pysy tässä roskapankissa mukana. Voitte nähdä, että samalla siltavälineellä käytimme samaa välinettä ja saimme aikaan kuitenkin eri ratkaisun tavoitteidemme mukaisesti, joka oli tietenkin säilyttää rahoitusvakuus ja varmistaa talletusten kohtalo. Molemmissa tapauksissa molempien pankkien kohdalla onnistuimme tässä tavoitteessa. Nyt te sanotte, että tämä näyttäisi siltä, että on jonkinlaista sattumanvaraisuutta toiminnassa kun käytetään toimivaltuuksia. Mutta minä sanoisin kuitenkin, että täytyy säilyttää tämä kysymys, mutta sitten tätä kysymystä Pitää tukea kunnolla tietystä syistä. Pitää ymmärtää, minkä takia pyrkii tiettyyn kriisinratkaisusuunnitelmaan tai seuraa tiettyä suunnitelmaa. Uskon että, uskon, että useimmissa tapauksissa todella täytyy sovittaa yhteen tavoitteet kriisinratkaisusuunnitelman kanssa, joka valitaan kriisinratkaisuviranomaisen toimesta. En usko, että todella Minusta tuntuu siltä, että me emme oikeastaan voi puhua sattumanvaraisuudesta. Pyydetään äh, harkinnan järkästä harkinnanvarasta, kunnollisista perusteluista, riittävästä argumentoinnista. Tätä kaikkea voidaan aina valvoa, niin kuin aina harkintavaltakysymyksessä on tilanne. Mutta kun säilytetään siis jousto, minun mielestäni se on ratkaisevan tärkeää, kun soveltaa kriisiratkaisusuunnitelmaa ja kun edessä on äh, epäonnistunut pankki tai kaatuva pankki, että todellakin on sellaisten säilyttämässä, turvaamassa äh, maksu, rahoitusmarkkinoiden vaka, vakautta, säilytetään talletukset ja toiminnot sitten rahoituksellisesta integraatiosta rahoitusmarkkinoiden integraatiosta. Ongelma, joka tällä hetkellä meillä on, liittyy mielestäni siihen, että meillä on sirpaloituneet rahoitusmarkkinat Euroopassa. Erityisesti kriisin jälkeen näin on ollut tilanne. Ja, ja sirpaloituneet markkinat ovat aina huono asia pääoman jakamisen kannalta. Ja pääoman allokaatio oikeastaan tarkoittaa tai vaatii blokeraamaan pääomaa ja likviditeettiä, joka muutoin voisi palvella reaalitaloutta. Näen tämän asian hiukan eri tavalla. En välttämättä näe tätä niin, että kun konsolidoidaan, niin välttämättä päädytään liian suuriin pankkeihin EUn yhteydessä. Mielestäni meidän täytyy puuttua liikakapasiteetin, jota pankkijärjestelmässä on, mutta samanaikaisesti tätä kautta syntyy hyötyä kuluttajille ja tallettajille. Ja sehän on loppujen lopuksi tavoitteena, kun pyritään rahoitusmarkkinoiden yhdentämiseen. Näkisin tämän asian pikemminkin kuluttajien näkökulmasta, tallettajien näkökulmasta, säästäjien näkökulmasta, jotka yksinkertaisesti voivat myös toimia paljon integroidulman markkinoilla paljon ter- vakaammalla, terveemmällä tavalla. With this last question, we... Kiitoksia. Näin tämän viimeisen kysymyksen myötä päätämme Pedro Marchadon kuulemisen. Ajanteeksi, koska olimme hiukan myöhässä. Unohdin kysyä, haluatteko käyttää tämän loppupuheenvuoron. Ei, haluan vain kiittää kaikkia kysymyksistä. Oli etuoikeus saada olla täällä tänään paikalla. Kiitoksia. Kiitos mutta meillä on useampi kuuleminen tänään. Minuutin tauko ja sitten jatketaan seuraavan parissa. Okay. We can move to the next here. No niin, siirrytään seuraavaan kohtaan. Ja kyseessä on edelleenkin yhteisen kriisiratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen. Jesus Sabrinan toivotan tervetulleeksi. Häntä on ehdotettu jäseneksi Euroopan komission toimesta. Kuulemisemme tänään noudattelee artikla 56 kriisiratkaisumekanismista, jossa sanotaan, että neuvosto nimittää, jota hyväksy nimitykset puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja neljäksi jäseneksi sitten kun parlamentti on näitä kuullut. Tätä menettelyä sovelletaan näkemysten vaihtoon, jota käydään. Ja Jesus Riina käyttää viiden minuutin alustuspuheenvuoron, sen jälkeen neljän minuutin ajan kysymyksiä ja vastauksia ja mahdollisuus esittää myös jatkokysymys. Jokaisella poliittisella ryhmällä on yksi slotti käytössään jos meillä aikaa jää, niin sitten annetaan kaksi minuuttisia puheenvuoroja vielä muille, ottaen huomioon poliittisten ryhmien painoarvon. Ja jos aika sallii, niin Sarinio voi käyttää myöskin sitten loppupuheenvuoron. Näin. Annan puheenvuoron Sorinalle. Very much. Dear chair. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat kunnia olla tänään valiokunnassa, jolla on avainrooli, kun suojellaan rahoitusvakautta Euroopassa. Valiokunta on ollut ratkaisevassa roolissa, kun on saatu aikaan pankkiunioni, aivan erityisesti yhteinen kriisiratkaisuneuvosto. Tämän tuloksena Euroopan kansalaiset veronmaksajat ovat nyt paljon paremmassa paremmin suojattuna mahdollisilta ongelmilta pankkisektorilla huolimatta, että tämän eurooppalainen elinkriisiratkaisuneuvosto on edistynyt hyvin parantunut kriisiratkaisukelpoista ratkaisukelpoista pankeissa. Siitä on tullut luotettava viranomainen lyhyessä ajassa. Se on saanut aikaan kriisinratkaisusuunnitelmia ja sitovat MREL-vaatimukset merkittäville rahoituslaitoksille Euroopassa. Lisäksi se myös on hoitanut onnistuneesti ensimmäisen kriisinratkaisutapauksen Espanjassa 2017 tärkeä pankki se, että tulisi neuvoston jäseneksi, on todella innoittava ja samanaikaisesti haastava tehtävä minulle. Jaan täysin SRBn tehtävän, kun pyritään hallittuun kriisinratkaisuun kaatuvien pankkien kohdalla, joka vaikuttaa varsin vähän varallisuusmarkkinoihin ja julkiseen talouteen, jäsenvaltioissa ja reaalitalouteen. Kriisinratkaisusuunnittelu ja päätökset ovat ratkaiseva pilari, jolla varmistetaan rahoitusvakautta Euroopassa tämän takia, kun suojellaan ja puolustetaan julkista etua Koko urani aikana julkisella sektorilla olen aina pyrkinyt kyseiseen tavoitteeseen. Mikä, mitä minä voin antaa yhteisessä kriisiratkaisuneuvostolle? Ensinnäkin tuon oman koulutukseni tehtävää varten. Minulla on viiden vuoden taloustutkinto ja olen käsitellyt talousrahapolitiikkaa ja sain tuohon tutkinnon taloustieteestä. Toiseksi minulla on ammattikokemusta yli 25 vuodelta Espanjan keskuspankin ekonomistina jotka liittyvät tähän tehtävän kriisin ratkaisu, rahoitussääntely, pankkivalvonta ja rahoitusvakaus ovat olleet alueita, niin aloitin urani pankkivalvojana, sitten siirryin rahoitusvakausalueella ja sain aikaan eh, vakausjärjestelmän ja sitten rahoitusvakausosaston, joka kattoi myös pankkisääntelykysymyksen alaan liittyen. Noin viisi vuotta sitten minusta oli pääjohtaja eh, kriisinratkaisuelimeen, samoin kuulun Espanjan keskuspankin johtokuntaan ja neuvostoon. Kriisinratkaisusuunnitelmat, Espanjassa läheinen yhteistyö, kriisinratkaisuneuvoston kanssa on ollut alani. To, sitten minulla on myös kokemusta viimeiseltä 20 vuodelta. Olen johtanut yli, 200, johtanut yli 230 ihmistä eri alueilta jo, ja minulla on kyky johtaa tiimejä saavuttaa tavoitteita tehokkaasti kiinnitän huomiota myös sukupuolijakaumaan ja tasa-arvoon monipuolisuuteen. Minulla on kokemusta sekä kansallisesta että yhteys, kansainvälisestä yhteyksistä. Tämä on myös arvokasta tehtävässä. Viimeisten 15 vuoden ajan olen edustanut Espanjan keskuspankkia lukuissa kansainvälisissä yhteyksissä. Tällä hetkellä olen jäsenenä äh, SRBn äh, yleiskokouksessa ja Baselin pankkivalvontakomiteassa muun muassa. Nyt haluaisin korostaa vielä hiukan ammattikokemustani ja uraani. Olin vastuussa suunnitelmasta ja onnistusta menet- täytäntöönpanosta Espanjassa 2005. Tämä mekanismi myöhemmin synnytti Basel 3 suhdannevastaisen pääomasuojan. Tämä osoittaa, että minulla on kykyä kehittää strategisia tavoitteita ja saavuttaa ne. Samoin olen riippumaton toimija pankkisektorilla. Lisäksi minulla on analyyttista kykyä, se on kehittynyt olen laatinut yli 20 asiantuntija-artikkelia alalta. Sitten vielä lopuksi yli kahden vuoden ajan olen tehnyt läheistä yhteistyötä SRBn kirjastokoneuvoston kanssa, ollut vastuussa ennak- ennaltaehkäisevästä kriisiratkaisusta Espanjassa. Tämän takia olen hyvin tietoinen siitä, että kriisiratkaisuneuvoston edessä on vieläkin haasteita mukaan lukien maksuvalmius kriisiratkaisussa pankkien maksukyvyttömyys, menettelyn harmonisointi, miten kehitetään hallinnollista järjestelmää likvidaatioille keski- ja pienille keskisuurille pankeille, EDIS, suhteellisuus ja minulla on ollut myös ollut yhteydessä sidosryhmiin, eh, on kyse sitten Euroopan parlamentista, joka on yksi tärkeimmistä. Lyhyesti keskuspankkiurani jälkeen olen ollut vastuussa siis rahoitusvakaudesta muun muassa pankkivalvonnasta ja lainsäädännöstä samoin kriisiratkaisusta. Olen valmis myötävaikuttamaan tähän tärkeään tehtävään Euroopan tasolla. Olen aina unelmoinut tästä jos minut valitaan tähän tehtävään, tulen panemaan kaiken tarmoni päättäväisyyteni, jotta vastataan jäljellä oleviin haasteisiin, joita äsken läpikävin. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssa, että voidaan parantaa rahoitusvakautta Euroopassa yhteisessä talossamme. Kiitos. Now the first question, uh, so... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys Markus Ferberiltä EPPstä. Kiitos paljon, Elsarin ja Tervetuloa sydämellisesti tänne pankkiunionin perustamisen jälkeen muutamat pankit ovat jo kohdanneet ongelmia. Kysymys tulee eteen, miten pitäisi toimia näiden pankkien kanssa ja pitäisikö todella kriisin ratkaisumenetelmiä käyttää. Konkreettisten yksittäisten tapausten hoitamista pidetään usein epäjohdonmukaisena ja syntyy sellainen käsitys, että joissain näistä tapauksista – ei ainakaan toimita kriisiratkaisu sääntöjen hengen mukaisesti. Miten suhtaudutte näihin tapahtuneisiin esimerkkeihin? Miten voidaan oppia niistä ja miten voidaan parantaa tämän viranomaisen toimintaa ja lainsäädäntöpuitteita? Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestänne. Mielestäni meidän pitää erotella se, mitä yhteinen kriisiratkaisuneuvosto on tehnyt ja erotella se tulevista potentiaalisista tapauksista. Jos ajatellaan päätöksiä, jotka liittyvät potentiaaliseen mahdolliseen kriisiratkaisuun, koska silloin tarvittaisiin pankki, joka on kaatumassa tai todennäköisesti kaatuu. Viidessä vuodessa on ollut viisi tapausta tähän mennessä. Yksi näistä tapauksista oli Banco Popular. Siinä pidettiin esillä julkista etua ja tämä kriisi ratkaistiin menestyksekkäästi. Toiset neljä tapausta – jotka ovat tulleet yhteisellä kriisiratkaisuneuvostolla esiin, on eteen on kaksi latvialaista pankkia, melko pientä pankkia, ja kaksi italialaista, muistaakseni. Näiden pankkien osalta ei päätelty, että olisi julkista etua ja siksi tällaista kriisiratkaisua – joten maksukyvyttömyys oli uskottava ja mahdollinen strategia. Jotain oppia varmasti voidaan saada tapauksesta, joka oli menestyksekäs. Siis kriisiratkaisu on mahdollista pankkiunionissa. Lisäksi voidaan oppia niistä tapauksista, joissa kriisiratkaisua ei toteutettu, koska julkinen etu puuttui. Voitaisiin esimerkiksi oppia se, että tässä on erilaisia likvidointimahdollisuuksia riippuen siitä, montako järjestelmää. Nyt voi olla 19 likviditointijärjestelmää olemassa. Eli on pohdittava sitä tilannetta, voiko maksukyvyttömyydessä velkoja joutua huonempaan asemaan, mutta nämä säännöt ovat erilaiset eri jäsenvaltioissa, esimerkiksi Latvian pankkien osalta, tai riippuen siitä, mitä välineitä olisi käytetty maksukyvyttömyys menettelyssä. Voidaan ajatella Italian viranomaisten tai muiden maiden viranomaisten kantoja – Tämä seikka liittyy siihen relevanttiin kysymykseen, pitäisikö pohtia, onko tällainen kahtalainen järjestelmä, jossa on toisaalta kriisiratkaisu yhteisenä järjestelmänä, mutta maksukyvyttömyysmenettelynä 19 erilaista järjestelmää. Pitäisi pohtia, voitaisiinko jotenkin keskittää myös maksukyvyt syyttömyysmenettelyt, jotta saataisiin niitä harmonisointua. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, tämä on yksi haasteistamme. Mutta nykytilanne siinä mielessä ole tyydyttävä. niin. Kiitoksia seuraavaksi työstä, Fernandes, kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että kollegani Markus Ferber – on ottanut esille mielenkiintoisen kysymyksen siitä, mitä tämänhetkisessä kriisinratkaisupuitteistossa tulee uudistaa. Näiden keskusteluiden jälkeen kaikki järjestelythän ovat olleet laillisia, mutta niistä on sovittu kansalliselta pohjalta. Haluaisin tiedustella, että missä tapauksissa – jossa tämänhetkistä sääntelyä on sovellettu ihan kirjaimellisesti, kuten Banco Popularin kriisiratkaisussa, niin voitteko, täl, voitteko sitä mieltä, että tästä voidaan ottaa oppia? Kiitoksia. Kyllä ehdottomasti voimme ottia Banco Popularin kriisiratkaisusta Ehkä, ehkä ensimmäinen niistä on se, että me voimme purkaa näitä pankkeja Euroopassa. Ja onko mahdollista purkaa tällainen tärkeä, iso kansallinen pankki, 150 miljardin varantoinen viikonlopun aikana, viikonlopun yli. Mielestäni tämän tapauksen merkitys on siinä, että voidaan osoittaa, että kaikkia Näitä tavoitteita voidaan suojata kriisiratkaisussa. Kriittiset toiminnot suojataan. Esimerkiksi tämä merkitsee sitä, että pankki kykeni avaamaan ovensa seuraavana keskiviikkona. Tämä ei vaikuttanut mitenkään rahoitusvakauteen ja vielä merkittävämpää on se, että veronmaksajat olivat täysin suojeltuja. Yhtäkään euroa ei mennyt tähän purkuun. Se osoittaa selkeästi sen, että voidaan siirtää tuo tavoite tuosta pelastamisesta Beilin menettelyyn. Ja siitä syystä tämä on niin tärkeä. Tämä on se ensimmäinen oppitunti, joka voidaan tästä oppia. Muutakin voidaan oppia. Yksi asia koskee yhteistyötä, kriisiratkaisun neuvoston kansallisten kriisiratkaisuviranomaisten ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä kaikkien näiden kyseisten viranomaisten yhteistyö on tärkeää. Kolmanneksi voidaan oppia se, että viranomaisten täytyy valmistautua erilaisin koeajoin tähän itse toimeen siihen, miten ollaan, minkälainen valmiuskyky on olemassa kriisiratkaisuun. Ja pankkeja täytyy olla myös valmiina tähän. Avainasemassa on se, että luodaan tällaisia virtuaalisia datahuoneita, jossa voidaan tehdä nopeat arviot, sillä joskus kriisiratkaisussa aikaa ei ole hukattavaksi. Ja tällaiset virtuaaliset datahuoneet sitten kehitetään, jotta voidaan arvioida pankkien tilaa, tehdä due diligence-arvioinnin arviointi katsoa tilannetta mahdollisten ostajien näkökulmasta ja analysoida tuota pankin tilannetta. Eli tämä valmius viranomaisten puolelta, kuten myös pankkien puolelta, on todella tärkeää. Ja ehkä tässä voidaan ottaa oppia myös siihen, että katsotaan tuota likviditeettiä purkutilanteessa. Banco Popularin tilanteessa ostaja oli paljon suurempi, se oli valmis kattamaan tuon likviditeettipuutteen. Mutta jos kyseessä on sellaisen pankin pelastaminen, joka on käyttänyt kaiken pääomansa ja seuraavana aamuna kun pankki avaa ovensa, niin voi olla käsillä se tilanne, jos asiakkaat pakenevat pankista eikä pankilla ole likviditeettiä. Eli meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla nämä ongelmat ratkaistaan. Tässä on turha ryhtyä keksimään pyörää uudelleen, vaan täytyy katsoa sitä, millä tavalla erilaisin takein voidaan myöntää tätä likviditeettiä, taata likviditeetti. Eli Nämä ovat ne oppitunnit, joita minusta voidaan oppia tästä toistuvasta menestyksellisestä kriisiratkaisusta. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ernesto Urta sun vihreistä seuraavana. Mr. Kiitoksia, herra Saurin. Ihan lyhyitä kysymyksiä. Ensin julkinen edun arvioinnin käsite. Se on ristiriitainen aikaisemmin, koska tulkinta voi johtaa erilaisiin päätöksiin. Oletteko sitä mieltä, että olisi juuri parempaa, että vältettäisiin ehdollisuutta, kun so- sovelletaan tätä kriteeriä? Ja sitten toinen kysymys koskee velkoja jos on väärin perustamyytetä velkaa, tällaisia tilanteita on aikaisemmin ollut eri kriisinratkaisujen yhteydessä. Mitä olette mieltä siitä, miten meidän pitäisi puuttua tähän kysymykseen? Kiitos. Thank you for, uh, your... Kiitoksia tästä, näistä kahdesta kysymyksestä. Julkinen etu, yleinen etu ja sen arviointi. Kriisiratkaisun neuvosto on julkaissut poliittiset suuntaviivat, eh, toimintasuuntaviivat joita se soveltaa, ja kriittiset funk- tehtäv- tehtä- onko pankilla tällaisia kriittisiä tehtäviä, vai onko vaara tartunnasta. Ehkä on hiukan varhaista sanoa, sanoa, että tarvitsemme lisää kodifiointia, sääntelyä tai että pitää tiukentaa tätä käsitettä, miten sitä arvioidaan julkista etua. Meillä on vain viisi tapausta ollut tähän mennessä, joten ehkä tarvitsemme hiukan enemmän aikaa ennen kuin päädytään lopulliseen lopputulokseen sen suhteen, tarvitaanko julkisen edun käsitteen tiukentamista. Sitten toinen kysymyksenne on mielestäni hyvin ratkaisevan tavalla merkittävä ajatellen kuluttajan suojakysymystä. BRRD-väline on ollut merkittävä askel eteenpäin. Tämän direktiivin kautta voidaan suojella vähittäissijoittajia, jotka ostavat velkaa. Tämä sopivuustesti, joka on olemassa, ja se seikka vielä, että he eivät investoida yli 10 prosenttia varoistaan kyseisiin riskialtiimpiin velka tuotteisiin. Mielestäni nämä ovat tärkeitä askelia eteenpäin, kun suojellaan velanhaltijoita ja erityisesti vähittäis velkaasiakirjojen ostajia. Jos sallitte, niin tässä yhteydessä neuvosto voi myös tehdä enemmän asian parissa. Se voi käyttää hyväkseen kapasiteettia, joka niillä on käytössään, jotta tällaiset MREL-vaatimukset asianmukaisella tavalla otetaan huomioon ja sopivuustekstit testit sujuvat oikealla tavalla. Se voi jopa kehittää joitakin esteitä kriisinratkaisulle johtuen siitä, että ei ole kunnolla toimittu näissä kahdessa muussa asiassa. Ja jos vielä sallitte, niin mielestäni on tarvetta kulttuuriselle muutokselle pankkien johtokunnissa mitä tulee siihen, miten ymmärretään, että väärin perustein myynti on asia, jota ei pitäisi sallia. Tämä heikentää pankkien mainetta, se on mainekysymys ja sitten se lisää myös toiminnallista riskejä pankkien toiminnassa ja näin mahdollista operatiivista voidaan asettaa lisäpääomavaatimuksia johtuen tästä. Thank you very much. Um, so... Kiitoksia. Näin olemme käyneet puhuja luettelon päätökseen. Eli kysyn teiltä, haluatteko vielä käyttää kahden minuutin loppupuheenvuoron? Thank you so much. Kiitos oikein paljon. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin lopuksi kiittää siitä, että saimme käydä tämän kiinnostavan keskustelun. Minulle oli kunnia olla kuultavana täällä valiokunnassa, joka on niin tärkeä pankkiunionin perustamisen yhteydessä – uskon, että minulla on kokemusta tällaista saralta ja voin varmasti todeta, että minulla on riittävästi pätevyyttä, jotta voisin päästä yhteisen kriisin ratkaisuneuvoston jäseneksi. Olin valmis toteuttamaan kriisinratkaisuneuvoston tehtäviä, tarjoan ammattiosaamiseni käyttöön ja olen valmis oppimaan muiden ammatti ihmisten kokemuksesta Euroopan kansalaisten eteen. Jos minut valitaan tähän, toimin aivan riippumattomasti ja sitoudun ajamaan yleistä etua ja toimin tilivelvollisesti tämän parlamentin suuntaan. Olen valmis toimimaan yhdessä teidän kanssanne, jotta voidaan parantaa rahoitusvakautta kautta Euroopan. Kiitos. Very much. Now... Kiitoksia. Muutama minuutin tauko ennen kuin siirrytään seuraavaan.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 linking, link with each other. So they needed a new chair. Okay. I think... No niin. Varmaankin voimme aloittaa kolmannen iltapäivän kuulemisen, joka koskee yhteisen kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittämistä ja toivotan tervetulleeksi Jan de Carpentien. Hänettä on ehdotettu yhteisen kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaksi. Kuulemisemme tänään noudattelee artikla 56 asetuksesta, jossa määrätään, että neuvosto hyväksyy kannan tässä suhteessa neljäksi, neljälle jäsenelle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle komission ehdotuksen seurauksena ja parlamentin hyväksyn seurauksena. Tämä menettely on se, jota sovelletaan myös ähm, ensin tässä kuulemisessa. Ensin Jantaka Frontier puhuu viiden minuutin ajan alustuspuheenvuoronsa, sen jälkeen neljän minuutin kysymysvastaus, slotit ja mahdollisuus esittää jatkokysymys saman aikarajan sisällä. Jokaisella poliittisella ryhmällä on yksi slottia. Jos meillä jää aikaa yli, niin sitten voitte käyttää kahden minuutin puheenvuoroja ottaen huomioon tietysti jokaisen poliittisen ryhmän painoarvon ja jos aikaa jää. Ja jos Dykerpon näin haluaa, hän voi käyttää myös loppupuheenvuoron, enimmillään kahden minuutin mittaisen. Näin, anna hänelle nyt seuraavaksi puheenvuoron. Dear Madam Chair, Honorable... Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos tästä kutsusta. Minulle on kunnia olla tässä parlamentissa tänään. Pankkien kriisiratkaisu Euroopassa on aihe, joka on kaikkien kansalaisten etujen mukaista. Pankkien purkamismahdollisuudet ovat tärkeitä kaikkien meidän ja tulevien sukupolvien osalta kun minulta kysyttiin nykytyöstäni ja kriisiratkaisusta, minun oli ensin hankala selittää, miten tärkeää on valmistautua tähän työhön jokapäiväisessä elämässä. Mutta minä olen finanssikriisin aikana tehnyt työtä esimerkiksi Islannin pankkien kaatumisen aikaan 2008. Näin syntyi sosiaalisia jännitteitä Euroopassa tämän kriisin yhteydessä – lentokentältä Reykjavikiin silloin kuljin taksille ja puolen tunnin matkan aikana taksikuljettaja kertoi, miten hän menetti yrityksensä kriisin aikana. Hän työllisti itsensä nyt taksikuskina ja joutui myymään talonsa. Hän ei puhunut ainoastaan taloudellisista kysymyksistä, vaan siitä, miten tämä oli häirinnyt hänen perheelämäänsä ja yhteisöään. Siksi pankkien elvytys- ja kriisiratkaisu on muuta kuin työ. Näin pystytään lisäämään vakautta Euroopassa. Yhtenäinen kriisinratkaisuneuvoston luominen on ollut tärkeä ajatellen rahoitusvakautta Euroopan unionissa. Yli neljän vuoden ajan olen ollut kriisinratkaisuneuvostossa työssä. Paljon on tehty, mutta paljon muutoksia on vielä edessä, jotta pankit voivat olla purkamiskelpoisia jatkuvasti. Tämä on monimutkainen tehtävä, jota SRB ei voi hoitaa yksin. Pankkialan kanssa on tehtävä läheistä yhteistyötä samoin kuin kriisiratkaisuviranomaisten kanssa, jäsenvaltioissa ja, ja muiden viranomaisten kanssa ja ennen kaikkea myös Euroopan parlamentin kanssa. SRBn riippumaton rooli tarvitsee valvontaa ja riittävästi avoimuutta. Minä olen Timini kanssa tehnyt paljon töitä, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin. Olemme tehneet tässä nyt paljon aikaiseksi hankalissa oloissa ja pyrin vielä vaikuttamaan kriisiratkaisupuitteisiin nykyroolissamme. Roolissani olen kuitenkin valmis kantamaan vielä enemmän vastuuta tässä tärkeässä työssä yhteisen kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan roolissa. Minulla on paljon kokemusta tältä alalta, myös kriisinhallinnasta, ja varapuheenjohtajana voisin vaikuttaa vielä voimakkaammin siihen, että kriisin toimii. Tärkeää on huolehtia selkeästä viestinnästä ja avoimuudesta ja huolehtia kriisinratkaisuneuvoston laajasta toimivallasta. Kiitos. Thank you, Mr. de Carpentier. Now we move on to the questions and we start from Kiitoksia. Ja nyt siirrymme kysymyksiin Markus Perber PPstä ensin. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin puhun saksaa, sopii. On 2019 on Banco Cooperative Españolissa esimerkiksi ollut suuria ongelmia. Ja te olette ollut, olette tällä hetkellä yleisenä jäsenenä kriisiratkaisuneuvostosta ja olette mm, tietoinen mekanismien toiminnasta. Kriisiratkaisurahaston rakentaminen on ollut tänä aikana toiminnassa. Ja on tehty paljon erilaisia pieniä virheitä, jotka ovat johtaneet siihen, että rahaston rakentaminen ei ole edistynyt toivotulla tavalla. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä on tärkeä päätös tuomioistuimelta. Ja tuomioistuin on todennut, että tilanne on ollut seurausta prosessuaalisista virheistä. Minä vastaan siis kriisiratkaisuneuvoston asemasta. Ja vuonna 2016 pyrittiin sama nämä laskelmat oikein erittäin monimutkaisessa järjestelmässä, joka on vaatinut paljon tulkintaa juridiselta puolelta. Erityisen paljon on painotettu tätä tilannetta ja neuvo, tuomioistuin on todennut, että puitteista vaatimuksia ei ole noudatettu. Eli nämä kolme päätöstä ovat johtaneet siihen, että neuvoston täytyy tehdä uudet päätökset tänne kolmen pankin kohdalta, jotta oikeusperusta voidaan palauttaa. Eli virheitä on tehty. Ja tietysti tämänkaltaisia prosessuaalisia virheitä tulisi välttää, mutta kuten nyt esiin, painotus on kovasti ollut siinä, että laskelmat on haluttu saada oikeaksi. Itse laskemassa ei siis ole ongelmia, vaan itse prosessipuolella. Ja neuvoston täytyy tehdä uusi päätös siitä, että varat jäävät sinne, missä ne ovat. You want to follow up? Yeah, yeah. as I still have some time. Yes. Das heißt, äh, in, in the äh, Aufbereitung dessen, was this... Äh, Eli se merkitsee sitä, että kun tätä tuomioistuimen päätöstä on sitten tarkastettu, niin nämä virheet on todettu ja purkamisrahasto voi edelleenkin toimia. Kyllä, ehdottomasti näitä virheitä täytyy välttää, että prosessin virheitä ei synny, mutta ehkä en riittävän selvästi sanonut sitä, että syy sille, että nämä kolme päätöstä mitätöitiin, on ollut se, että tämä oikeusperusta on haluttu palauttaa. Ja näin varat jäävät sinne, missä ne ovat. Eli minun mielestäni tässä nyt ei ole syytä uskoa, että sitten pankit eivät maksaisi omaa osuuttaan. Eli tämä pitäisi vaikuttaa rahaston kokonaismäärään. Thank you very much. Now the second... Kiitoksia. Ja sitten SEDstä Fernandesilta toinen kysymys. Kiitoksia. Viime vuosina te olette tehnyt työtä kriisiratkaisun neuvostossa ja haluaisin kysyä joistakin menneistä tapauksista, erityisesti Banco Popular kriisinratkaisutapauksesta ja juurista ongelmista, joita on liittynyt tähän kriisiratkaisupäätökseen ja mahdollisesti myös joistakin avoimuuskysymyksistä sen jälkeen, kun päätös tehtiin ja niin oli vaikea saada tietää eh, mitään lisäraporteista, jotka perustelivat tätä kriisiratkaisun tär- tärkeyttä. Mielestäni tässä on ollut avoimuusongelmia ja tällä hetkellä ne ovat myös juridisia ongelmia. Te olitte oikeusyksikössä siellä ja haluaisin kysyä teiltä juuri tästä päätös- kriisiratkaisusta tarkemmin. Thank you. Um... Kiitoksia. Todella kriisiratkaisupäätöksen jälkeen Banco Popularin kohdalla pyydettiin paljon asiakirjoja nähtäväksi eri tahoilta. A- aikanaan tätä arvioitiin kaikkia huolella ja tiettyä avoimuutta mahdollistettiin. Kuitenkin ihmiset ovat sitten kyseenalaistaneet avoimuuden tasoon ja on pyydetty, että me olisimme avoimempia vielä, joten me toimimme niin, että keskustelemme asiasta kriisilukuisen jälkeen, niin on annettu lisätietoja päätökselle. Uskon, että silloin aikanaan, kun ensimmäinen päätös tehtiin, niin avumuuta on sitten sitten kunnolla arvioitu yhdessä puitteissa otettu huomioon eri edut. Ei ole kyse vain avoimuudesta, jolla on merkitystä, vaan rahoitusvakaus pitää ottaa huomioon ja siihen pitää kiinnittää paljon huomiota. Mielestäni tämä oli puolustettavissa tämä kannanotto, mutta oli oikeassa siitä, että on pyydetty enemmän avoimuutta ja nyt sitä on välttämättä annettu. En ollut tietoinen siitä, että tämä aiheuttaa mitä juridisia ongelmia tässä vaiheessa, mitä tulee vireillä olevia kiistoja, riitakysymyksiä. Mielestäni tätä menettötapaa voidaan puolustaa. Tämän paneelin päätös on pyydetty että se antaisi enemmän ohjeistusta ja sitten ohjeita on säännönmukaisesti seurattu muissa tapauksissa. Mielestäni tämä on nyt tilanne. Ja jälkiviisana sitten, olisiko pitänyt olla avoimempi heti alusta lähtien, mielestäni tämä on hyvin vaikea asia arvioitavaksi jälkikäteen, koska se oli ensimmäinen kriisiratkaisutapaus. Puitteet vaativat hyvin huolesta tasapainottamista, otetaan huomioon eri edut. tämä oli puolustettavissa oleva lähestymistapa ja muutaman kuukauden kuluttua Paneelin arvio oli hiukan erilainen, koska sitten vaadittiinkin niin suurempaa avoimuutta ja se välittömästi hoidettiin. Okei. Okay. Uh, now <clears throat> Luis Gericano. Luis Gericano Renewsta seuraavana. Sorry meneer, ik heb het uh, gemist. Ik was uh, äh, met de president van uh, äh, Venezuela Guaido. En, uh, äh, sorry. Um, I will... Um... Anteeksi, että tulin tänne vähän myöhässä. Olisin kysynyt kantanne siihen, mikä on sopiva vaihe tai taso kriisiratkaisuneuvoston tulla prosesseihin mukaan. Onko oikein, että kriisiratkaisuneuvosto toimii niin varovaisesti ja usein jättää osallistumatta, kun päättää sitä, että pankin kantumistapausten yhteydessä ei ole tällaista yleistä etua ajettavana. Voidaanko kriisiratkaisuneuvoston asemaa vahvistaa pakottamalla kriisiratkaisuneuvosto toimiin? Onko niin, että julkisen edun testiä pitäisi muuttaa niin, että kriisiratkaisuneuvoston itse asiassa on toimittava kriisiratkaisun yhteydessä. Ja tässä mielessä ehkä parlamentin pitäisi tässä lähteä liikkeelle Verden muuttamisen kautta. No sitten puhuitte siitä, miten likvidaatio voidaan harmonisoida. Se olisi hankalaa, mutta en hyväksy tuota argumenttia. En usko, että me näemme tämän edistyvän elinaikanamme. On päästävä tuosta yli jotenkin niin, että saadaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Jos lähdetään likvidaation ja jos valtio joutuu pelastamaan, pelastamaan pankin, niin silloin palataan tilanteeseen, joka oli vuonna 2012. Kiitos. Kiitos kysymyksestänne. Hyvin mielenkiintoinen aihe. Pyrin vastaamaan niihin kaikkiin. Jos katsotaan kriisiratkaisuneuvoston päätöstä, päätöksiä – niin päätökset saattavat olla sellaisia, että ei ole yleistä etua ja jätetään tämän kansallisen maksukyvyttömyysmenettelyn varaan. Pitäisikö olla selkeä raja ja sanoa, että kansalliset maksukyvyttömyysmenettelyt ovat lähtökohta ja muissa tapauksissa voidaan puhua pankien pelastamisesta tai kriisiratkaisusta. Minun on hankala ottaa tähän kantaa. Ehkä tässä voitaisiin määritellä uudestaan julkinen etu tai jotain kynnysarvoja käyttöön. Se voisi olla hyvä, kun lähdetään pohtimaan potentiaalista kriisiratkaisua pankin osalta, mutta se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty. Tarvitaan tasapainoinen lähestymistapa ja tulevaisuuden ennakoiminen on vaikeaa kun emme tiedä, minkälaisia ongelmia meillä on edessä, miten kriisin ratkaisuneuvosto joutuu ratkomaan pankkia tai onko kansallinen maksukyvyttömyys edessä seuraavaksi. Eli minusta on hankala vastata tuon kysymykseen siitä, pitäisikö määritellä tehtävä uudestaan. Mutta voi olla, että tarvitaan uudistuksia puitteisiin, kun puhutaan yleisestä edusta – tarkoittaisiko tämä sitä, että päästään helpommin kriisiratkaisuun. Silloin ehkä kriisiratkaisuneuvosto tulisi useammin esiin tässä kuin kansalliset maksukyvyttömyysmenettelyt. Tämä on lainsäätäjien käsissä. En vetäisi sitä johtopäätöstä, että kun tällaisia kielteisiä päätöksiä on tehty, että tämä tarkoittaisi sitä, että tämä ennakoisi jotenkin tulevia tapauksia. Mitä sitten tulee maksukyvyttömyysmenettelyiden harmonisoimiseen, olen ehkä hiukan optimistisempi kuin te. Olette tietenkin eri asemassa kuin minä, mutta minä suhtaudun edelleen optimistisesti siihen, että jossain on kuitenkin nähtävissä hyvää kehitystä jossain vaiheessa kansalliset maksukyvyttömyysmenettelyt voitaisiin harmonisoida tai luoda EUn laajuiset järjestelmät pankeille. Kiitos. Much. And now Ernest Urtasun from the Greens. Kiitoksia Ernest Urtasun vihreistä seuraavana. Kiitoksia. Kaksi konkreettista kysymystä. Varapuheenjohtajana olette yhteisen neuvoston vastaava. Haluaisin kysyä nämä vuoden 2016 ex ante tuomiot ja niiden mitatoinnit. Mitä olemme oppineet näistä? Ja toinen kysymykseni Banco Popularin viitaten tämän vuoden joulukuussa päätös siitä, että kompensoidaanko tätä osakkeenomistajille. Sitä päätöstä lykättiin jälleen. Nyt olen vuodessa 2020. Vieläkään päätöstä ei ole tehty. Päätöstä on lykätty kahteen kertaan. Haluaisin tietää, mitkä tähän ovat syynä koska se varmaankin kuuluu teidän vastuualueeseenne tällä hetkellä. Kiitoksia. Kiitos. Niin nämä tuomioistuimen päätökset, kuten selitin, on tehnyt päätöksensä kolmesta pankista, mikä merkitsee sitä, että uusi päätös täytyy tehdä, koska tämä pohjautuu prosessivirheisiin. Ja me olemme täysin tietoisia siitä, miten tärkeää on se, että päätökset tehdään oikealla tavalla. Eli tässä välissä on rakennettu uudelleen tätä sihteeristöä, jotta varmistamme siitä, että meillä on kaikki päätöksentekoprosessin vaiheet kunnolla täytäntöön pantu. Mutta aluksi tämä tilanne oli erittäin haastava, kuten selvitin. Pyrimme siis saamaan laskelmat oikeiksi, mikä taas johti puolestaan siihen, että prosesseja ei riittävästi suojattu. Ja näin tuomioistuin on päässyt päätökseen, että meidän täytyy saada päätös aikaiseksi näiden kolmen pankin kohdalta. Tämän lisäksi meillä täytyy olla riittävästi resursseja, joiden avulla voidaan suojata riittävästi päätöksentekoa ja varmistautua, että sääntöjä noudatetaan. Banko Popularista, eh, korvataanko vai ei, Ensiarvio on tehty, kuten tiedätte, ja se on johtanut tavallisiin kommenttimääriin, jotka täytyy huolella sitten arvioida. Kyseessä on prosessi, johon on kulunut paljon aikaa ja olemme pääsemässä sen prosessin loppuun. Olen optimistinen, että olemme lähellä päätöstä ja voimme tehdä päätöksen sitä odotellessa, niin tämä tilanne vaikuttaa erittäin moniin. Ja meidän täytyy suhtautua näihin näkemyksiin huolella. Ja olemme tehneet parhaamme, jotta tämä asia hoidettaisiin mahdollisimman nopeasti. Ja toivottavasti sitten loppujen lopuksi tätä pidetään huolellisena läpikäyntinä, joka on johtanut huolelliseen päätöksentekoon. Okay, thank you, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. Nyt jos haluatte, niin saatte käyttää vielä kahden minuutin loppupuheenvuoron. Thank you again for the invitation and this hearing. It has been... En vielä kutsusta tulla tähän kuulemiseen. Kunnia olla tänään parlamentissa. Toivon, että olen asianmukaisella tavalla vastannut tärkeisiin kysymyksiin, erityisesti näihin ennalta eksante päätöksiin kriisinratkaisu pankkikohdalla kaikkien kansallisten edun mukaista pitäisi jatkossakin vaalia hyvää yhteistyötä sidosryhmien kanssa, mukaan lukien Euroopan parlamentti, ja haluan jatkossakin myötä vaikuttaa tähän tärkeään työhön. Olen valmis kantamaan suuremman vastuun kriisilaskuneuvoston varapuheenjohtajana varapuheenjohtajana kannan täyden vastuun tehtävistä, jotka liittyvät mandaattiin, ja teen kaikkeni myötä vaikuttaakseni luotettavan avoimeen vaikuttavan yhteisen kriisiratkaisumekanismin. Se on tärkeä pilari vahvaa, parempaa pankkiunionia. Kiitoksia. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia. Ja näin tämän päivän kokous päätetään. Jatketaan huomenna aamulla kello yhdeksän. Yhteinen ekonomikokous. Kiitos.